viime kerralla keskeytetyn istuntokauden jälleen avatuksi. Pöytäkirja 13.12. päättyneeltä istuntokaudelta on saatavilla. Onko siihen huomautettavaa? Ei ole, joten pöytäkirja on hyväksytty.